Seuraava kohta on äänestys esityksestä naisten oikeuksien valiokunnasta naisiin kohdistuvan väkivallan poistaminen. Ensin tarkistus kaksi, äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Sitten kohta kuusi, kohta kohdalta äänestyksenä kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 16 tarkistus 3. Äänestämme tarkistuksesta 3 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten kohta 16 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kohta 18 äänet puolesta vastaan tyhjää Tämä täytyy tarkistaa, eli kohta 18 tarkistamme sähköisesti. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 24. Kohta kohdalta äänestyksenä ensimmäinen osa äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa äänet puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kohta 27, äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kohta 28, äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Johdatusan kappale E, kohta kohdalta äänestyksenä kahdessa osassa ensimmäinen osa äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa äänet puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. No, tarkistamme siis toisen osan johdatosan kappaleesta E. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus yksi äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Johtanskappale 5 puolesta vastaan tyhjää hylätty. No tarkistetaan tämä. Eli osan kappale V. Olet kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Olitte oikeassa. Sitten äänestämme päätösasemaesityksestä kokonaan näin korjattuna äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraava kohta on äänestys kuudesta päätöslauselmaesityksestä liittyen Somalian rannikkovesillä tapahtuviin merirosvouksiin liittyvän poliittisen ratkaisun löytyminen. Ja meillä on yhteinen esitys viideltä poliittiselta ryhmältä. Tarkistus yhdeksän nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 10 nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 11 nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 12. Äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten kohta neljä. Kohta kohdalta äänestyksenä kahdessa osassa. Kumpikin nimenhuutoäänestyksenä. Eli ensimmäinen osa nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 6. Nimenhuutoäänestykseen. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten tarkist... kohta kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kaksi. ja äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus kolme nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus neljä. Äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten kohta 11 nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 5. Äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kahdeksan nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 1 nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 7, myöskin nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 13. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Nyt äänestämme päätösasemäsityksestä kokonaisuudessaan nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ole kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten äänestämme kuuden poliittisen ryhmän päätösesityksestä liittyen savuttomaan ympäristöön. Amendment one. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää. Meidän täytyy tarkistaa, eli tarkistamme sähköisesti tarkistus yksi. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Seuraavaksi kappale seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kappale yhdeksän kohta kohdalta äänestyksenä kolmessa osassa ja kaikki nimenhuutoäänestyksinä. Eli ensimmäinen osa äänestys alkaa ovatko äh, Kohdan seitsemän erillisäänestys jäi nyt väliin. Se kyllä suoritettiin juuri. Ja se hyväksyttiin. Okay. We have a vote open. No niin, meillä on äänestys avoinna kappaleen yhdeksän ensimmäisestä kappaleesta ja äänestys päättyy nyt. Ja se on hyväksytty. Sitten toinen osa kappaleesta yhdeksän äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. Ja sitten kolmas kolmas osa raukeaa. Tarkistus kolme puolesta vastaan. Amendment three, there is no... Tarkistus kolme, siitä ei ole nimenhuutoäänestyspyyntöä. Otamme uusiksi tarkistus kolme puolesta vastaan. Uh, yeah, we didn't. No, because... So that we are clear, No niin, jotta nyt ollaan selvillä vesillä, kolmas osa edellisestä kappaleesta, se raukesi, eli siitä ei äänestetä. Ja nyt me yritämme äänestää tarkistuksesta kolme, joka liittyy kappaleeseen kymmenen. Ja tämä tapahtuu käsiä nostamalla puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kiitos. Mrs. President, Toinen osa hyväksyttiin, hyvä puheenjohtaja. Are we all satisfied? No niin, ovatko nyt kaikki tyytyväisiä? Se hylättiin ja tästä syystä kolmas osa raukesi. Ja tästä syystä me siirrymme eteenpäin. No niin, nyt sitten pyrimme äänestämään kappaleesta 13 ja sen tarkistuksesta 4 äänestyksenä Tarkistus 4. Everybody voted. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Seuraavaksi kappale 18 erillisenä äänestyksenä puolesta Kappale 18 vastaan tyhjää hylätty. Seuraavaksi päätöslauselma kokonaisuutena nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Everybody vote. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Uh, Seuraavaksi äänestämme kolmesta päätöslauselmasta, jotka liittyvät päivitettyjen ILO-sopimusten ratifiointiin ja täytäntöönpanoon. Me äänestämme yhteispäätöslauselmasta, joka on tullut neljältä poliittiselta ryhmältä. Tarkistuksia ei ole, joten äänestämme tästä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi äänestämme kuudesta päätöslauselmasta, jotka liittyvät FAOn huippukokoukseen elintarvikehuollosta. Äänestämme yhteispäätöslauselmasta, joka on tullut viideltä poliittiselta ryhmältä ja äänestämme nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa tästä yhteispäätöslauselmasta. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Ja se on hyväksytty. Kiitoksia kollegoille. Thank you.